Tämä kirja esitetään teille myöhemmässä vaiheessa, eli seuraavan kokouksen yhteydessä. Jos teette tätä vastusta, niin juuri äsken hyväksytyt esitykset välitetään vastaanottajille, keskeytän